I would like to ask everyone to sit down and to start the... Pyytäisin kaikkia istuutumaan. Voimme aloittaa äänestykset, koska meillä on vain pitkä äänestyslista. God. That's <laughs> wrong one. <laughs> you So we would like to welcome. Niin, haluan toivottaa tervetulleeksi Liven valiokunnat ja Ekonin jäljen jäsenet, puheenjohtajat, henkilökunnan, niin. Merci. Merci. Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Haluaisinpa vain kertoa EPPn kollegoille Ekon valiokunnasta, että täytyy katsoa Karinsin suuntaan. EPO, EPP Ekon Karins. Kiitos. It was a very important information. Se oli hyvin tärkeä tieto tässä alussa, mutta ennen kuin todella aloitamme nämä äänestykset, minä haluaisin ilmoittaa teille kahdesta korjauksesta. Kuunnelkaa tätä, koska tämäkin on aika tärkeää on kaksi oikaisua äänestyslistaan, joka, siihen, joka on jaettu viimeksi illalla. Toinen on kompromissi B, toinen suullinen tarkistus, jonka GUE on tehnyt kompromississa B 10 prosenttia. Myös S ja D ja vihreät ovat pyytäneet tätä. Myyntäinen äänestys korvaa ny- nykyisen yleisneuvottelun, jos suullinen tarkistus hylätään tai se eh, hylätään sen käytön 2014, 2015, 2020, 2021 raukeavat tämän seurauksena. Pystyttekö seuraamaan? Seuraava on sitten suullinen tarkistus myös kompromissiin B, joka on alderyhmältä, joka koskee perheenjäsenen laajentamista. Siitä äänestetään kolmantena suullisen tarkistuksena kompromissin B-tapauksessa. On väärin ilmoitettu DV-tarkistuksena 13 tämä. Siis ensinnäkin siis kaikille niille, jotka nyt antavat vinkit eri ryhmille siitä, miten pitää äänestää. Joten jos pystytte seuraamaan tätä, Mutta me voimme toimia niin, että me pidämme koeäänestyksen koneella, koska paikalla on niin paljon jäseniä ennen kuin tämä siis alkaa. Joten pidetäänpä koeäänestys ensin. Äänestys alkaa. Meillä on ongelma. Tämä olikin hyvin nokkela ohje. Minun äänestyskorttini ei toimi. The whole system is not... Ongelma että koko järjestelmä ei tällä hetkellä toimi. Täytyy pyytää hiukan apua tässä ja sitten voimme tarkistaa, toimivatko yksittäiset äänestyskortit vai eivät. Yritetäänpä uudestaan. Uh, let's try again. Yritetään uudestaan. Äänestys ei vieläkään ei toimi. We, we Kutsumme teknikon paikalle. Toivomme, että tämä sanan korjattua, muuten tapahtuu katastrofi. Arrows on, I haven't even got arrows. Do we have techn technicians? Yeah, they are. That, please uh, wait a minute, the technician odottakaa hetki, teknikko tulee ja toivottavasti tämähän, hän korjaa tämän ja sitten voidaan tarkistaa yksittäiset kootit, toimivatko ne vai eivät, mutta nyt vain tarkistamme sen koko systeemin. It is not recognizing any of the cards. Earlier it recognized... Nyt se ei tunnusta ainoatakaan korttia. Edellisessä vaiheessa tunnusti live-valiokunnan kortit. Nyt se ei tunnista enää mitään kortteja tämä järjestelmä. We are really sorry we had a vote before and it... Pahoillani meillä oli äänestys tätä ennen ja kaikki toimi ihan hyvin. Chair, uh, I think uh, the... Puheenjohtaja. Ilmeisesti uhka peliteollisuus on nyt peukaloinut tätä äänestysjärjestelmää. Te olette tätä loppausta ja nähnyt. We, we might come up with different... Ehkä me saamme nyt tässä aikaan erilaisia salaliittoteorioita, jos me jatkamme tätä menoa. Mutta toivon kuitenkin edelleen, että tämä järjestelmä saadaan toimimaan. Minun kortini osoittaa, että nyt kurtti pitäisi kääntää toisinpäin, mikä selvästikään ei ole totta. Then I think all of the conspiracy theories might be... Niin, tässä on tälläkin terrorismin kysymys myöskin mukana. But you know that Libe is... Tehän tiedätte, että Lipevaliokunta on se, joka käsittelee eri salaliittoja, joten ehkä tämä varmaankin on meidän vikamme. Ja nyt että tervetulleeksi Ekon valiokunnasta tähän meidän piiriimme. Uh, you, can take the floor. Voitte käyttää puheenvuoroista jotakin hyviä ajatuksia, miten järjestelmä sen kuntoon. Olemme tuolla iloisia kaikista ohjeista. Voitaisiinko äänestää kättä nostamalla? Voidaanko ottaa käsiäänestys? Uh, you for some... Voisin kysyä joitakin Jukan kärsivällisyyttä saamme kohta ja voidaan käydä tämä korjata. Muuten joudumme kohta tekemään päätöksen, mitä tehdään sitten. Uh, now we are just, uh, Nyt saimme tiedon, että koko järjestelmä uudelleen käynnistetään ja siihen menee viisi minuuttia. Minusta olisi parempi odottaa nuo viisi minuuttia. Muuten, jos me tarvitsemme koneäänestyksiä, siitä tulee hiukan sekoittavaa, jos tällaista tapahtuu äänestysten lomassa. Joten ehdottaisin, että odottaisimme, nauttikaa ajastanne, tutustukaa kollegoihin muista valiokunnista, kunnes sitten kun järjestelmä on uudelleen käynnistetty, voimme aloittaa äänestyksen. Kiitos. Now, uh, we might have... Nyt voisimme järjestää koeäänestyksen ja toivotaankin, että tulos on hyvä, joten käynnistetään koeäänestys. Äänestys alkaa. What, what do we have? Yes, now it is... Uh, Nyt neljä ääntä puuttuu edelleen. Kuusi puuttuu. Tarkistakaa korttinne ja oma äänestyksenne. Olet, näkyy se oikealla tavalla. Three more. Three more. Three more. Yeah, no, two is, is still missing. One is missing. Push more your card in and the button as well. Vielä puuttuu yksi ääni. Painakaa kortti kunnolla sisään ja painakaa nappia. Did you check your... Oletteko tarkistanut korttinne ja miten äänestitte? Mine is working. Minun toimii. Yeah, we close the vote. Äänestys päättyy. Kaikki on kunnossa. No niin, hyvä. Nyt voimme aloittaa äänestykset. Ja ollaanpa tehokkaita. Kompromissi miinus AA. Vihreät ovat pyytäneet kohta kohdalta äänestystä ensimmäisestä osasta. vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan koneäänestyksellä. The vote is closed. 35 in favor. 35 puolesta 27 vastaa hyväksytty. Kompromissi A. Ensimmäinen osa. Kuka on puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksellä tämä ei ollut selvä. Thank you. Ja, it's closed. päättyy. 32 puolesta, 30 vastaan hyväksytty. Neljäsosa puolesta vastaan tyhjää. Siis osa neljä, neljäsosa. Vielä kerran neljäsosa Kuka on puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. Ja it's closed. Äänestys päättyy. 36 puolesta tämä merkitsee sitä, että täytyy lakin nostaa kädet kunnolla ylös. Uh, Seuraava on 184. Puolesta vastaan tyhjää hylätty 187 188 vuodesta 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200 kaksi sivua eteenpäin. 201 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 202 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan se. 202 Ja, closed. Äänestys päättyy. 30 puolesta, 33 vastaan hylätty. Ja nyt meillä on kolme suullista tarkistusta ja Ekon valiokunnan perinne on aloittaa suullisella tarkistuksella. Nämä koskevat kompromissia B. Ensimmäinen. Kuka tukee tätä? Kukaan vastaan? Tyhjää. Meidän pitää tarkistaa tämä. This closed. Äänestys päättyy. puolesta, 36 vastaan, hylätty. Suunnitarkistus numero kaksi. Se on Guelta ja vihreiltä ja S ja Dltä. Kuka tukee? Kuka on puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kolmas tulinen tarkistus Alderyhmältä puolesta vastaan tyhjää hylätty ja nyt meillä on kom- nyt meillä on koko kompromissi ottaen huomioon suulliset tarkistukset. Kukaan puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. They are fooling now. Two more page, and we have 225. 225. Kaikki muut raukeavat. Kaikki muut siis raukeavat. Ja nyt olemme tarkistuksessa 225 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 227 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi, kolme, kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. Hyvä. The vote is closed. Äänestys päättyy. Kolmekymmentä. 25 puolesta, 38 vastaan, hylätty. Selkeästi hylätty. Kompromissi C. Puolesta C. just a minute, we are checking because there are many falling. Compromise C in favor, in favor. Compromise C puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissiin E on suullisia tarkistuksia, aloitamme niillä. Ensimmäinen tarkistus Suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Voidaan tarkistaa, mutta se oli kyllä selkeästi hylätty. Tarkistetaan. Äh, ja, the vote is closed. Äänestys päättyy. 23 puolesta 39 vastaan. Suunnitarkistus kolme puolesta. Anteeksi, toinen suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kolmas suullinen tarkistus. Oh, ja, ja, ja. Niin, sitten koko kompromissi E puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi F. Yeah. Uh, It, it is on the 15 Tämä on siis sivulla 14 tai 19. Siis kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kaksi. Meillä on kaksi, seitsemän, yksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistetaan, hyvä. 271. 271 tarkistetaan. Koneäänestys päättyy. Hylätty, todella tiukasti hylätty. Sitten kompromissi G koskien artiklaa 8 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 283, toinen osa puolesta, vas, puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan koneellisesti was check it. Yeah, the EPP and closed. Äänestys on päättynyt. Selkeästi hylätty. 285 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 287 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 10 kompromissi y, I, I suosilla tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohta kohdalta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J Suullisella tarkistuksella aloitetaan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. Vote on amendment 301. Or... Äänestetäänkö tarkistuksesta 301 vai jätettiinkö se väliin? Um. Minun äänestyslistalla sanotaan, että se raukeaa, jos kompromissi I hyväksytään. Onko sillä sama? Niin sitten setetään väliin. Kompromissi J. Sulle tarkistus. Äänestys alkaa, koska pyysitte koneäänestystä, joka päättyy. Ja, on TV. 33 puolesta 27 vastaan hyväksytty. Toinen suullinen tarkistus puolesta vastaan Tarkistetaan. Oral amendment 2. Suullinen tarkistus kaksi Yeah, it is closed. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Siis missä kohdassa me olemme, koska minä en ole ihan varma, että missä kohtaa nyt mennään. And... Kompromissi J. Ja ekan valiokunnan perinteen mukaisesti ja aloitetaan suurista tarkistuksista Ensin suulliset tarkistukset ja nyt ollaan menossa toisessa suullisessa tarkistuksessa Tästä äänestetään ennen kompromissia. Kuten alussa mainitsin, eri valiokunnilla on eri perinteet. Et nyt aloitetaan suullisilla tarkistuksilla. Ja sitten kun suulliset tarkistukset on käyty läpi, äänestetään koko kompromissista. Eli toinen suullinen tarkistus. Do you have it? Madam Chair, Madam Chair, there is no puheenjohtaja, ei ole mitään toista tarkistusta ainakaan meidän listallamme. Is a second oral amendment. Täällä on toinen suullinen tarkistus. Toivottavasti myös teidän listalla. Luen tekstin tästä toisesta. Uh, uh, it was rejected, the second one. Did you find the second oral amendment? Thank you. Päästikö toisen suullisen tarkistukseen? Pystyttekö nyt seuraamaan, missä mennään? Nyt kohta kohdataan äänestyskompromissista ensimmäinen osa puolesta. Uh, now after the oral, uh, after the oral... Suullisen tarkastelun jälkeen äänestetään kompromissista. Tuo oli hylätty mainitsemasi asia. Uh, we voted for the two oral amendments. Äänestimme kahdesta suullisesta tarkistuksesta ja nyt kompromissi kahdessa osassa. Ja nyt kompromissin ensimmäinen osa. Yeah, who is in favor? Puolesta. vastaan tyhjää. Hyväksytty selkeästi. Toinen osa kompromissista puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 309 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 310 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi L Jälleen koen pyytämään kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. No, it, it is Kompromiss L, uh, second part. Kompromissi L, jälkimmäinen osa. <laughs> no. Okei, <laughs> okay. uh, electronic vote is closed. Äänestys on päättynyt. Salaliittoteoriat, niitähän löytyy. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 34, puolesta 28 vastaan. Kolmesta kaksikymmentäyksi puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 329 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 329. Checking electronically. <laughs> Don't confuse people more. Oh, the, the vote is closed. Äänestys on päättynyt. 30-30 se on hylätty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 339 puolesta Alkamme yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 340 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Juuri 23 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Siis äänestettiin 225 äänestettiin yhdessä, joten ei tarvitse äänestää uudestaan tätä seuraavaa 352 puolesta. Vastaan tyhjää. Täytyy tarkastaa koneellisesti. The vote is closed. Äänestys päättyy. 39 puolesta 21 vastaan selkeästi hyväksytty. Kompromissi O. Aloitetaan suullisella tarkistuksella puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja jälleen kohta kohdalta äänestys kompromissista. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tässä kaatuu paljon. Tarkistus 244, jälkimmäinen osa. Onko teillä se puolesta? 244 puol- jälkimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tässä raukeaa paljon. Kompromissi Q on seuraava. Kuusi sivua alaspäin. Kompromissi Q. Läysittekö? Alkaa suullisella tarkistuksella EPPltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty selvästi. Ja kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 428 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan. Le adopté. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Kolmekymmentäyhdeksän puolesta 21 vastaan, selvästi hyväksytty. 428 seuraava puolesta vastaan tyhjää hylätty. Again, uh, manifolding compromise R. Kompromissi R. Mutta sivunumerot ehkä eivät ole samat. Kompromissi R puolesta Niin, olkaa hyvä. John... Meidän pitää äänestää tarkistuksesta 154, koska suunnilleen tarkistus sitä ei hyväksytty. Please, uh... Siis kerran vielä. Tarkistus 154. One. One can, can you help us to find this? Siis mistä se tarkistus löytyy? Article 27. Eli artikla 27a. This long, long backwards. Article 34. yes. Uh, yes, uh, we, we placed it uh, later. Se laitettiin myöhäisempään kohtaan. Tästä siis äänestetään myöhemmin. Suullinen tarkistus. Niin tällä vielä neuvottelut jatkuvat. Enemmistö katsoo, että tästä pitää äänestää, eli olette oikeassa. Eli ennen tarkistusta 432. No siis artikla on 27a, uusi, tarkistus 154. Löysittekö sen puolesta? Hetkinen, ilmeisesti kaikki ryhmät eivät ole vielä sitä löytäneet. Okei, okay, no niin. Eli sitten vastaan. Tyhjää, selvästi hylätty, mutta kiitoksia, että muistutitte tästä. Sitten kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 444 ja 445 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Eli siis 444 ja 445. Äänestys päättyy. hylätty. Sitten tarkistus 450 puolesta vastaan. Tyhjä. Tämä täytyy tarkistaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Neljä viisi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 79 ja DV 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 453 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 454 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 455 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan tämä. Siis 455. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä, kuusi, viisi puolesta siis 465 ja 466 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 467 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Olisi hyvä, jos voisitte kunnolla nostaa kätenne pystyyn, koska aina tältä ei näy niin hyvin. 468 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan tämä 468. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. 30 vastaan 28 hyväksytty. 469 se puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 80 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 470 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Neljä seitsemän yksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. 471. More or less the same uh, proportion. This uh, is closed. 30 in favor and 25 against. Hylä, hyväksytty. 472 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 473 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä sähköisesti. Eli 473. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Siis nostakaa nyt ne kädet kunnolla ylös. Tämä oli ihan selkeä tulos, mutta täältä kyllä ei sitä näkynyt. 474 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Siis näiden näkemieni käsien pohjalta. Siis no, voidaan nyt tarkistaa tämä, mutta nostakaa silti nyt kädet kunnolla vielä pystyyn. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 475 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi T. Se kattaa myös 83 ja 476 478 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. DV37 ja tarkistus 479 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 84 puolesta vastaan. Tyhjää Siis aika harva käsi täällä nyt nousee. Kyllä minä ymmärrän, että tämä on pitkä äänestys, mutta tämä täytyy nyt taas tarkistaa sitten sähköisesti. Eli 84 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tässä on aika suuri ero, mutta sitä ei kyllä täältä käsin näy. 85 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. DV38 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. DV39 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 480 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 481 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tämäkin. Eli 481. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 493 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Muistuttaisin vain, että meillä on tulkkaus vielä 10 minuutin ajan, eli koitetaan saada sen nyt päätökseen ja sen jälkeen jatketaan sitten ilman tulkkausta. DV40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 494 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan tämä nopeasti sähköisesti. Hylätty. 495 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 496 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 497 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 498 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 499 ja 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 500 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 501 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 502 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Viisi nolla kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 504 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 505 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 515 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Siis 515. Äänestys päättyy. Hylätty. 516 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan tämä. 516 siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 517 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 447 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 520 puolesta Siis 519 äänestettiin jo 244 yhteydessä. Eli nyt 520. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 521. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 522. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten liitteet. 523 puolesta. Ja 524 samalla puolesta. Siis nostakaa kädet kunnolla ylös vastaan. Tyhjää hyväksytty. Näkemieni käsien perusteella. Sitten 525 ja 526 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 527 ja 530 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 528 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 529 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Eli 529 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 531 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Koittakaa nyt seurata äänestystä, koska on aika vaikea nähdä täältä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 532. 532 puolesta vastaan. Tyhjä. hyväksytty. Sitten 533 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 ja DV42 yhdessä. No, tarkistetaan sitten 533, mutta nostakaa ne kädet nyt kunnolla ylös. Äänestys päättyy. hyväksytty. Sitten 92 ja DV42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 534 puolesta vastaan tyhjää Täytyy tarkistaa. Eli 534, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 535 puolesta vastaan. Hyväksytty. 536 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 93 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Viisi kolme yhdeksän ja viisi neljäkymmentä yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 542 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri 30 puolesta <clears throat> vastaan tyhjää hylätty. 544 544 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi 2 V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten osan viitteet. Tarkistus 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 97 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi X, tuossa on kappaleet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 99 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 100 puolesta vastaan, vastaan, tyhjää, hylätty. No, tarkistetaan 100. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. DV2 puolesta vastaan. Abstention adopted. DV3 in favor